Pan Przewodniczący! Please take your seats, colleagues. Hyvät kollegat, voitteko istuutua? Tervetuloa täysistuntoomme. Kello on vasta kolme yli kolme tämä seinällä oleva kello ei näytä oikeaa aikaa, joten meidän täytyy aloittaa välittömästi.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 Pöytäkirjat lokakuun istunnosta on saatavilla. Onko näihin pöytäkirjoihin kenelläkään mitään kommentoitavaa? En näe kenenkään nostavan kättään, joten täten pöytäkirjat niitä pidetään hyväksyttynä. Minulla on muutama ilmoitusluontoinen asia tähän alkuun. Aha, ilmeisesti jollakin täällä ei ole tulkkausta. Istunut. Ja nyt toimii. Niin siis esitin kysymyksen pöytäkirjoihin liittyen tähän lokakuun täysistuntoomme. Onko siihen kenelläkään mitään huomioitavaa? Ilmeisesti ei, joten pöytäkirjat on sitten hyväksytty. Niin, siis minulla on tiedotusluontoisia asioita ennen kuin aloitamme keskustelut. 6. marraskuuta Oleg Cashin hakattiin ja tämä hyökkäys oli sellainen tapahtuma, joka meidän tulisi hyvin voimakkaasti tuomita. Me arvostamme Venäjän viranomaisten nopeaa reaktiota ja presidentti Medvedevin osallistumista tämän rikoksen tekijöiden löytämisessä. 21. lokakuuta ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen järjestettiin Moskovan pääaukiolla opposition toimesta mielenosoitus ja meidän mielestämme tämä on positiivinen merkki. Ne vetoomukset, joita me olemme tehneet demokratian lisäämiseksi julkisessa elämässä Venäjällä, niillä näköjään alkaa pikkuhiljaa olemaan vaikutuksia. Lisäksi Kymmenen päivää sitten Bagdadissa siellä hyökättiin äh, kristittyjä vastaan. Äh, tuli kuolonuhreja ja ihmisiä loukkaantui ja jälleen kerran haluaisin vedota kaikkiin, jotta Jumalan palveluksen pito oikeutta kunnioitetaan ja pidättäydytään väkivallasta. Ja sitten vielä neljäs ilmoitusluotoinen asia. 10. joulukuuta pidetään juhlaistunto, jossa äh, Nobelin palkinto luovutetaan Tukholmassa. Kiinan viranomaiset äh, ovat yrittäneet painostaa jäsenvaltioita, jotta ne eivät osallistuisi tähän juhlaistuntoon. Parlamentti pyrkii siihen, että että ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa kunnioitettaisiin ja tietenkin tähän kuuluu mukaan myöskin Kiina. Tämän juhlaistunnon aikana EUn Norjan edustuston johtaja tulee välittämään toimielinten terveiset. Ja sitten työjärjestys työjärjestyspuheenvuoro. Herra Böllinger haluaa työjärjestyspuheenvuoron. Aivan hil- hiljattain Venetoon Italiassa on kohdistunut Vincenzo, Padovan ja Veronan alueella luonnonkatastrofeja, jotka ovat olleet äärimmäisen laajoja ja tämä on kohdannut noin puolta miljoonaa ihmistä monella eri tavoin. Tämä on myös kohdannut pk-yrityksiä näillä alueilla ja minä vetoan nyt teihin kollegoihin, jotta solidarisuus nimissä voidaan tehdä kaikki näiden ihmisten tukemiseksi, että löydetään tapa vastata tällaiseen katastrofiin viittaa myös erääseen toisen täysin, toisen täysin, asia, täysin toisen asiaan. Muistuttaisin tässä Pompejin äh, katastrofista ja siitä, miten siihen äh, reagoitiin. Meidän täytyy todella pitää huomiolla tällaisia asioita. Kiitokset äh, näistä kommenteista. Pyytäisin teitä myöskin ottamaan tämän esille silloin, kun meillä pidetään nämä yhden minuutin puheenvuorot.